vahvistaa tämän pohjan meidän yhteiselle työllemme myös tulevaisuudessa. Kiitos. Merci, Kiitos komissaari. Näin ollen voimme päättää keskustelun tästä ja huomenna äänestämme kello 11.30. Ja nyt seuraavaksi käsittelemme suullista kysymystä toissijaisuusperiaatteen käytöstä Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Komissaari Sefcovic. Rouva Kosmerit, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset, puhemies. Niin, tämä on tärkeä kysymys liittyy tärkeään aiheeseen. Tiedämme kaikki, että ennen Lissabonin sopimusta kansalliset parlamentit valittelivat sitä, että 80 prosenttia lainsäädännöstä tulee Euroopan unionista ja kansalliset parlamentit ovat kuin kumileimasin. Kuitenkin Lissabonin sopimus on muuttanut tilannetta ja kansalliset parlamentit ovat saaneet kantavan roolin ja vaikutusvaltaa. Ja kansanedustuslaitokset ovat saaneet lisää valtaa niin Euroopan par- parlamentti kuin kansallisetkin parlamentit. Tämän jälkeen kansalliset parlamentit valittivat kuitenkin nimittäin työtaakan lisääntymistä. Asiakirjapinot pöydillä kasvavat, äh, määräajat äh, reagoida ovat hyvin lyhyitä. Ja nyt minulla on sellainen vaikutelma, että kansalliset äh, parlamentit ymmärtävät kuitenkin entistä paremmin, että on tärkeää, että niillä on mahdollisuus kotimaiden pääkaupunkien kansanedustuslaitoksissa reagoida Euroopan unionin aloitteisiin. Nyt Lissabonin sopimuksen voimaan astumisesta ensimmäinen joulukuuta 2009 on lähes kaksi vuotta. Ja siksi jotkut kollegat ja minä pidimme ajankohtaa nyt oikeana esittää komissiolle kysymys. Mikä on komission mielestä tilanne tällä hetkellä? Onko komissio tyytyväinen kansallisten parlamentin reaktioihin, niiden laatuun ja miten komissio saa niitä käsiteltyä, onko komissiolla kyllin henkilöstöä. Ja joissain jäsenvaltioissahan alueet tai osavaltiot, niin kuin Saksassa, ovat tärkeät. Miten tämä poliittinen taso toimii? Onko kaikupohjaa? Ja tehdäänkö myös alueiden komitean kanssa yhteistyötä? Tämä, nämä olivat Andrew Duffin Toirin ja minun yhteiset kysymykset. nyt odotan kovasti vastauksianne. Kiitos Rova Kohmerin. Komissaari Sefkovic, olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies. Kiitän arvoisia jäseniä tästä kysymyksestä, koska se antaa minulle tilaisuuden esitellä komission arvio kakkos, Lissabonin sopimuksen kakkospöytäkirjan täytäntöönpanosta. Kyse on siis toissijaisuusvalvontamekanismista. Se on nyt käynnissä ja sen täytäntöönpano on ollut erittäin toimivaa. Valmistelut olivat erittäin hyvät niin komissiossa kuin kansallisissa parlamenteissakin ennen sopimuksen voimaan puuttumista, mutta tämän lisäksi komission ja kansallisten parlamenttien yhteydet ovat olleet erinomaiset ja kokemus on osoittanut, että kansalliset parlamentit ovat hyvin valmistautuneita ja valmiit kantamaan sopimuksen niille antaman uuden vastuun. Komissio on saanut 130, lähettänyt 139 lainsäädäntöehdotusta toissijaisuusperiaatevalvontamekanismin pohjalta kansallisille parlamenteille ja saanut 61 lausuntoa joissa todettiin, että toissijaisuusperiaatetta ei ole kunnioitettu. Kuitenkaan missään näistä tapauksista ei tämä kynnys, joka pöytäkirjassa kaksi mainitaan, oranssin kortin kynnys ole toteutunut. Ja todella kyse on myös tästä yksinomaisesta toissijaisuudesta ja komissio on erittäin tyytyväinen siihen, että meidän yhteistyömme kansallisten parlamenttien kanssa on syventynyt ja tämä asia on siitä vain yksi puoli. Komissio nyt saa ja vastaa yli 600 lausuntoon kansallisilta parlamenteilta vuosittain. Mukana ovat myös niiden lausumat komission ehdotuksiin. Entäpä henkilöstö? Tämän, tätä kysyitte. Pääsihteeri on vastuussa suhteesta kansallisiin parlamentteihin ja tämän lisäksi jokaisella pääosastolla on koordinaattorit, jotka vastaavat suhteesta kansallisiin parlamentteihin ja katsovat, että toissijaisuusvalvontamekanismin täytäntöönpano ja poliittinen vuoropuhelu toteutuvat. Tämän lisäksi he ovat vielä asianmukaisten komission jäsenten kabinetit tässä työssä mukana. Voin todeta, mitä tähän relevanssiin tulee, tämä mekanismi ja vuoropuhelu ovat aina esillä kosakokouksissa, joissa komissio tapaa kansallisten parlamenttien edustajia, jotka työskentelevät Eurooppa-valiokunnissa. Ja arvoisat, arvoisat edustajat, kysyivät tätä ja on hyvin tärkeää, että kansallisten parlamenttien edustajat ovat yhä enemmän mukana keskustelussa eurooppalaisesta lainsäädännöstä ja olen sitä mieltä ja me varmasti kaikki näemme, että keskustelu tästä aiheesta ja näistä aiheista on huomattavasti yleisempää ja yksityiskohtaisempaa ja lausunnot, joita kansallisilta parlamenteilta saadaan, ovat yhä korkealaatuisempia ja me yritämme tietenkin pystyä samaan komissiossa yksi kosakokouksessa esiin noussut asia nimittäin oli se, että miten, että huomiot, joita kansallisista parlamenteista tulee, niin halu, he haluaisivat niihin ää, äh, välillä selkeämpiä vastauksia ja myös ää, äh, meillä on siis opittavaa ja mitä tulee alakohtaisiin ehdotuksiin, jotka liittyvät äh, vaikkapa ympäristöön ja liikuntaan, niin niistä voitaisiin keskustella kansallisten parlamenttien Euroopan valiokuntien lisäksi myös näissä alakohtaisissa valiokunnissa. Tämä varmasti lisäisi kiinnostusta Euroopan lainsäädäntöön ja näin kansalliset parlamentit entistä paremmin sitoutuisivat näihin yhteisiin päätöksiin sekä myöskin niiden täytäntöönpanoon, jotka, joka on kansallisten viranomaisten käsissä, niin kuin kaikki hyvin tiedämme. Eli mielestäni tämä mekanismi toimii oikein hyvin. Poliittinen vuoropuhelu on hyvin tärkeää, koska se antaa meille mahdollisuuden paitsi saada perusteltuja kielteisiä lausuntoja, myös paljon rohkaisua sekä myönteisiä lausuntoja kansallisilta parlamenteilta komissiolle. Joten tämä vuoropuhelu tulee varmasti jatkumaan ja lausuntojen määrä ja laatu kansallisilta parlamenteilta sekä myös vastausten laatu ja määrä varmasti paranevat äh, tulevina kuukausina ja vuosina. Kiitos rouva puhemies. Kiitos paljon komissaari Sefkovic, Rova Flasikova Benova, olkaa hyvä SD-ryhmästä. Kiitoksia rouva puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. jaetussa toimivallassa subsidiariteettiperiaate kertoo, milloin unioni voi puhua jäsenvaltioiden puolesta. Toissijaisuusperiaate toisaalta tarkoittaa sitä, että suojellaan jäsenvaltioiden toimivaltuuksia, mutta toisaalta se mahdollistaa Euroopan unionin toiminnan silloin, kun jäsenvaltiot jotenkin epäonnistuvat. Ja kansallisten parlamenttien Tähän liittyvä toiminta Lissabonin sopimuksen äh, voimaantulon jälkeen on juuri tämä, että raportoidaan komissiolle vuosittain. Se koskee sitä, että miten toissijaisuusperiaate toteutunut äh, Euroopan toimielimissä, kuten parlamentti, neuvosto, alueiden komitea ja niin edelleen. Se käsittelee myös sitä kysymystä, että miten toissijaisuusperiaatetta toteutetaan – kansallisten parlamenttien mukaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Nyt täytyy keskittyä kysymyksiin, jotka koskevat juuri tätä toissijaisuusperiaatetta, koska Euroopan parlamentti jossain mielessä eräällä tavalla estää tätä toissijaisuutta, koska nyt kun kansallisilla parlamenteilla on mahdollisuus informoida kertoa komissiolle, että joku lainsäädäntö esimerkiksi ei ole sopusoinnussa toissijaisuusperiaatteen kanssa. Sen vuoksi esitämme kysymyksen siitä, että miten komissio käsittelee näitä ilmoituksia ja miten siitä sitten ilmoitetaan Euroopan parlamentille. Edustaja Karim ei ole täällä, joten minuutin puheenvuorot aloittaa. Kiitos paljon rouva puhemies. Onnittelut pahoittelen keskustelua tästä toissijaisuusperiaatekeskustelusta, ainakin silloin, jos puhutaan Lissabonin sopimuksen pöytäkirja kakkosesta. On erittäin hyvä, että on luotu valvontamekanismit, jotta voidaan todella noudattaa sopimuksen artikla numero 5 jos haluamme määritellä toimivaltuudet yhteisön tasolla ja kansallisella tasolla. Lissabonin sopimuksen tekstissä selitetään hyvin selkeästi, miten toissijaisuusperiaatteen mekanismi pitäisi toimia ja soveltaminen. soveltamisessa pitäisi ottaa huomioon jokaisen jäsenvaltion valtion ominaispiirteet ja myös niiden alueelliset toimintayksiköt. Minua kiinnittää huomiota hyvin tämän rajattu valta, miten voidaan todella valvoa, miten toissijaisuusperiaatetta on noudatettu, voidaan perua vain ne päätökset, jotka on tehty täysin laittomasti. Silloin, jos halutaan puhua toisiosperiaatteen noudattamisesta, miten tätä valvotaan lakisääteisesti, se olisi mahdollisuus täydentää tätä Rouva Bilbao, olkaa hyvä. Gracias. Señor comisario, construir... E- hyvä komissaari, jos me olemme rakentaa Eurooppaa, meidän pitää kasvattaa, Ante. me haluaisimme, että, että edustaja ja komissaari kuuntelisi edes minun puheenvuorotani. Muuten rouva puhemies ei ole mitään järkeä puhua täällä. Jos me olemme rakentaa Eurooppaa, rouva komissaari sanoi, että se tarkoittaa, että integroimme ja äh, haluamme olla myös federalisteja, mutta haluamme myös noudattaa toissijaisuusperiaatteita ja suhteellisuusperiaatteita. Me talohan rakennetaan hyvälle perustalle alhaalta ylöspäin ja sen takia Euroopan pitää parantua ennen nimenomaan kun se haluaa parantaa suhteitaan alueisiin. Tämä pöytäkirjan ensimmäinen yritys edetä ja sitä oli hyödynnetty tarpeeksi. Alueet, alueilla on paljon ihmisiä, he ovat lähellä ihmisiä, he voivat antaa paljon meille. Alueiden komitea suosittelee, että nämä alueelliset suositukset on, näkyisivät tässä toissijaisuusperiaatemietinnössä, jossa jos, jossa sitä sitten käsiteltäisiin toimielimissä. Komissio on antanut kirjallisen vastauksen viime kuussa ja siinä sanotaan, että ei ole informaatiota, miten, miten jäsenvaltioissa otetaan huomioon alueelliset. Tämä on vuodelta 2010 meidän pitäisi saada suosituksia. Me olemme saaneet suosituksia alueiden komissiolta. Komissio sanoo samaa, mutta on sitä mieltä, että järjestelmä toimii hyvin. oletteko tämän vastauksen takana vai onko teillä jotakin uutta tarjottavaa minulle vastaukseksi? Oletteko Rouva Bilbao, edustaja Ferrero. Minuutti. Obrigado, Kiitos paljon, rouva puhemies. Tässä keskustelussa, kun puhutaan toissijaisuusperiaatteen toteutumisesta, on yksi kysymys, joka nousee ylitse muiden. Se on se tosiasia, että koko tämä dynaamisuus integraatioprosessissa jos puhutaan Lissabonin sopimuksesta ja oikeusperustoista, mutta ennen kaikkea jos puhutaan, kun tunnemme mitkä ovat nykykäytännöt, niin siinä en kyllä aika paljon jätetty toiselle, toiselle sijalle toisjeesusperiaate. Me, meidän pitää ajatella, mis, missä määrin jäsenvaltiot voivat tehdä pari, mutta toistaiseksi EU päättää, mitä jäsenvaltiot voivat toimia paremmin. Meidän täytyy miettiä, mitkä ovat käytännön seuraamukset. Valvontaprosessi tarjoaa hyvin vähän takuita. Meillä on ylhäältä käsin määrättyjä olosuhteita ja ehtoja, ja federalistiset painotukset ovat, hyvin, hyvin, ovat vahvempia koko ajan. Voimme todeta, että tätä toissijaisperiaatetta ei noudateta joka paikassa niin kuin sitä pitäisi. Ennen kaikkea meidän pitäisi ehkä keksiä uudestaan tämä toissijaisuusperiaate. Ja meidän pitää muistaa, että kansat ennen kaikkea päättävät ja niistä asioista, joita voidaan tehdä paremmin kansallisella tasolla. Ja taas pitäisi eriyttää, mitä voidaan paremmin tehdä unionitasolla. Kiitos. Edustaja Stojanov, minuutti. Edustaja Stojanov, olkaa hyvä. Мисля, Kiitoksia, rouva puhemies. Luulenpa, että periaate, jonka mukaan kansalliset parlamentit voivat haastaa toissijaisuusperiaatteen perusteella, ei toimi. Kaksi vuotta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen kansalliset parlamentit eivät ole vielä kertaakaan vastustaneet. Itse asiassa tämähän oli mukana Lissabonin sopimuksessa ja siellä tiedettiin hyvin, että tämä ei toimisi. Tiedätte oikein hyvin, että parlamentin päätöksentekoprosessi kestää monia kuukausia ja näin vain yhdessä parlamentissa. Voitte tehdä omat laskelmanne, mitä tämä tarkoittaa 27 parlamentissa. Mielestäni toissijaisuusperiaate on asia, jonka pitäisi saada ensin kansallisten parlamenttien hyväksyä ja sitten ryhtyä toimeen. Kiitoksia. Edustaja Keli, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Toissijaisuusperiaate on, mitä tulee suhteisiin Euroopan unioniin, hyvin tärkeä periaate. Siinä on vahvuutensa ja heikkoutensa. Vahvuutena se, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa lainsäädäntöä joillain aloilla, eivätkä voi syyttää EUta ihan kaikesta. Mm, sillä on kuitenkin myös heikkouksensa ja muun muassa vastaus tähän talouskriisiin on osoittanut tämän heikkouden. Asiat voitaisiin hoitaa huomattavasti nopeammin ilman äh, toissijaisuusperiaatetta. Kuitenkin, jos sopimusta muutetaan, on aivan äh, äärimmäisen tärkeää, että äh, katsomme yhdessä tarkasti kansallisten parlamenttien kanssa, että haluamamme ongelmat myös ratkaistaan komission jäsen sanoi, että kansallisten parlamenttien vastaukset Lissabonin sopimukseen ja toissijaisuusperiaatteeseen ovat olleet lukuisat ja kyllä tämä on kokemus minultakin omasta kotimaastani. Komissaari Sefcovic, olkaa hyvä. Uh, Kiitos arvon puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää arvon jäseniä näistä kommenteista alustukseeni Täytyy kiittää myös Euroopan parlamenttia hyvin rakentavasta lähestymistavasta tätä mekanismia kohtaan ja myöskin tätä yhteistyötä kohtaan komission ja kansallisten parlamenttien välillä tässä mielessä, koska olen syvästi vakuuttunut siitä, että toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismin hyvä toiminta ja sen tehokas toteuttaminen on kaikkien meidän intressi, koska kyse ei ole siitä, että jumiutetaan Euroopan integraatiota, vaan tehdään siitä avoimempaa kansalaisten kannalta ja myöskin demokraattisempaa, koska asiat tulevat näin lähemmäksi kansalaisten sydämiä ja heidän huolenaiheitaan. Minun täytyy sanoa, että pidän myös hyvänä tätä positiivista ja rakentavaa äänensävyä kansallisten parlamenttien puhemiesten taholta tässä keskustelussa, koska se on hyvin olennaista, jos he tulevat mukaan Euroopan rakentamiseen ja että ne kuuluu myös jäsenvaltioidemme pääkaupungissa. He ovat lähempänä kansalaisiamme. Komissio tukee aktiivista poliittista vuoropuhelua kansallisten parlamenttien kanssa, sellaista, joka on ollut hyvin hedelmällistä, kuten Halusin kertoa näiden lausuntojen ja perusteltujen lausuntojen määrästä kertomalla ja tietysti rohkaisisin kovasti siihen, että ne jatkuisi myös tulevaisuudessa. Kysymys, joka liittyy alueiden komiteaan. Tietysti teemme sen kanssa hyvin läheistä yhteistyötä ja komitealla voi olla aktiivinen osa tässä mekanismissa ja ennen kaikkea se varmistaa sen, että paikallisilla ja alueviranomaisilla, että heidän äänensä kuuluu Euroopan tasolla. Alueiden komitea sen toissijaisuusperiaatteen valvontaverkosto antaa hyvän mahdollisuuden näille viranomaisille ja joissakin tapauksissa sitten voidaan ottaa uudelleen äh, tai ottaa huomioon alueelliset näkökohdat vaikutuksen arvioinneissa ja se auttaa komissiota myös toteuttamaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta. Ja minun täytyy sanoa, että sopusoinnussa yhteistyöpöytäkirjan äh, kanssa komission ja alueiden komitean välillä, niin komissio antaa alueiden komitealle äh, kommentteja sen lausunnoista säännöllisesti. Mitä tulee sitten toissijaisuusperiaatteen mekanismiin ja alueellisia elimiä? Tässä täytyy perustamissopimusta noudattaa ja se on hyvin selkeä tässä suhteessa, koska sillä todetaan, että kukin kansallinen parlamentti tai parlamentin kamari konsultoi alueparlamentteja niiden lainsäädäntövallan puitteissa. Ja tietysti perustamissopimusta täytyy kunnioittaa tässä suhteessa. Miten mekanismi käytännössä toimii? Se, se oli viimeinen ja ensimmäinenkin kysymys. Täytyy sanoa, että kansalliset parlamentit ovat olleet aika tehokkaita vastauksissaan lainsäädäntöehdotuksiin, joita komissiolta tulee. Ei näytä sillä, että, siltä, että niillä olisi erityistä ongelmaa noudattaa kahdeksan viikon määräaikaa. Ja lainsäädäntömääräajoista olemme hyvin tarkkoja. Samaan aikaan, kun lainsäädäntöehdotus lähetetään Euroopan parlamenttiin, neuvostolle, se lähetetään myös kansallisille parlamenteille. Ja näemme, että kahdeksan viikon aikana kansalliset parlamentit ovat valmiita ja pystyvät lähettämään lausuntonsa meille. Se, mitä yritämme nyt tehdä komissiossa, on, että olisimme tehokkaampia vastausten kanssa Meillä on uusi tietotekniikkajärjestelmä otettu käyttöön. Näin voidaan rekisteröidä paljon paremmin kaikki vastaukset ja yritämme parantaa myöskin vastaustemme laatua kansallisille parlamenteille. Ja työstä yksityiskohtaisemmin näitä saamiamme lausuntoja kansallisilta parlamenteille, joten sanoisin, että nyt on kaksi vuotta kulunut siitä, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, niin toissijaisuusperiaatteen valvontamekanismi toimii oikein hyvin, ja olen varma, että se on yksi tärkeistä välineistä, joilla kansalliset parlamentit saadaan lähemmäksi eurooppalaista yhteistyöprosessia. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies. Kiitos paljon komissaari. Näin olemme saaneet keskustelun tästä käytyä nahkaa. jatkamme ja kello 9.00 ja, ja päätämme kello 13.30. Näin ollen istunto on päättynyt. Hyvää loppuiltaa, hyvää yötä kaikille.